So, welcome. Tervetuloa tänne iltapäiväkokoukseen. Sisämarkkina- ja kuluttajasuoja valtio, valiokunta on meillä tässä valiokunnassa. Kuluttajat ovat ainakin samalla linjalla kuin nämä tuotteet ja palveluja tuottavat tahot, joten on, on erittäin hyvä, että meillä on täällä komission jäsen Jourova paikalla valiokunnassamme. Meidän näkemyksemme on se, että teidän että kuluttajat, oikeus ja nämä muut asiat ovat teidän toimivaltuuksissanne eikä toisessa järjestyksessä. Tervetuloa tänne. Tämän kokouksen tarkoituksena on keskustella komission työohjelmasta ja uusista aloitteista ja keskustella kesken olevista lainsäädännöllisistä asioista sekä keskustella näistä tämän vuoden painopistealueista. Annan nyt puheenvuoron komission jäsenille alustusta varten. Monet jäsenistä eivät ole nyt täällä paikalla, koska he ovat erilaisissa valtuuskunnissa ja muissa, muilla ryhmän matkoilla. Neljä suurinta, viisi suurinta ryhmää kuitenkin parlamentista melkein ovat täällä, ovat kyllä täällä nyt edustettuina. Joten suuret kiitokset teille komission jäsenet, että tulitte tänne tänään. Kunnen arvoiset jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää valiokunta yhteistyöstä ja sitä kutsunta minut tähän rakenteellistettuun vuoropuheluun. Viime tapaamisessa lupasin että jatkan viestintää tällaisten kokousten kautta. Ja tässä välissä myös konsultoin. Joten jokainen mahdollisuus puhua teille on tervetullut. Mandaattini ajan olen päättäväisesti halunnut olla puhemies haavoittuvimmissa asemissa oleville kuluttajille. Haluan, että kuluttajat saavat enemmän vaihtoehtoja, enemmän luottamusta. Mutta happotestiin täytyy olla aina tämä, kun teemme uusia aloitteita. Kuluttajan täytyy olla etusijalla. Minulla on ilo kertoa teille, että viime kuukausina olemme tehneet hyvää edistystä useammassa aloitteessa, jotka tuottavat kourin tuntevia etuja. Energiaunion ehdotus, jonka komissio teki 25.2. Siinä kuluttajat ovat asian ytimessä. Me haluamme, että kuluttajat omistavat siirtymisen uuteen järjestelmään. Ne ovat Laskuja ottavat osaa uuteen järjestelmään ja haluan pitää huolta siitä, että haavoittuvimmassa asemassa olevat kuluttajat ovat suojeltuja yhdessä Cecilia Malmströmin kanssa puolustaan kuluttajien etuja TTIP-neuvottelussa Yhdysvaltojen kanssa. Meidän täytyy neuvotella sopimus, joka vastaa kuluttajien tarpeita ja huolenaiheita. Kauppasopimukset voivat alentaa hintoja, lisätä valinnanvaraa ja tarjota laatutyöpaikkoja ja mitä täytyy tehdä se ja samalla suojella kuluttajien oikeuksia. Toinen kysymys on antaa valtaa kuluttajille digitaalisilla yhteismarkkinoilla, joka on teidän valiokuntanne prioriteetti. Me lanseeraamme tämän digitaalisten sisämarkkinoiden strategian muutaman viikon sisällä. Ensi viikolla alkaa komissioissa su- kollegiossa tämä keskustelu. Olen vastuussa sopimuksista, tietosuojasta, vertailuvälineistä pilvipalveluihin. Erityisesti haluan uudistaa ja yksinkertaista kuluttajan sääntöjä online- ja digiostoihin, ei ostoihin Digitaalisilla sisämarkkinoilla on potentiaalin muodostua Euroopan kasvumoottoriksi. Vuonna 2014 vain 15 prosenttia ostivat jotain verkosta toisesta jäsenvaltiosta. 44 prosenttia teki niin kotimaastaan ja vain 5 prosenttia yrityksistä myi tuotteitaan yli rajojen verkossa. Me täytyy täysin hyödyntää digitaalisten sisämarkkinoiden mahdollisuuksia ja tilaa on vielä epäreilujen sopimusoikeuksien nykysäännöt eivät suojele riittävästi kuluttajia digisisällön epäreilujen sopimuksen vastaan. Kaikki riskit ovat kuluttajan harteilla. Ei ole mitään EU-tuotteita tai sen digitaalisille tuotteille. Jotkut valtiot ovat alkaneet jo laatia omia sääntöjään digitaalisille tuotteille. Ja EU pitäisi täyttää tämä oikeudellinen aukko ennen kuin meillä on 28 erilaista sääntöpakettia. Eli nyt meillä on tulta purjeissa ja meidän täytyy esitellä asetus, joka käsittelee digitaalista sisältöä. Olen valmis puolustamaan erilaisia vaihtoehtoja. Haluan reilun vaihtoehdon, jossa kuluttajat pääsevät digitaaliselle sisämarkkinoille, mutta niin, ettei yritykselle tule liikaa taakkoja yrityksistä puhuttaessa ja oikeudenmukaisesta puhuttaessa pk-yritykset usein ovat harhajohtavan markkinoinnin uhreja verkossa ja rajat ylittävissä transaktioissa. 2006 direktiivi ää, harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa ja markkinointia koskien. Siinä ei ole riittävästi työvälineitä rajat ylittävään kauppaan. Komissio teki viime vuonna, mutta Euroopan vaalit lykkäsivät sen käsittelyä. Me olemme yhä sitoutuneena siihen, että lisäämme oikeusvarmuutta ja että takaamme, että pk-yritykset saavat paremman suojan markkinointihuijauksia ja muita skämmejä vastaan. Olemme valmiita kieltämään harhaanjohtavia käytänteitä. Toiseksi me haluamme parantaa täytäntöönpanoa rajat ylittävissä tapauksissa. Kuluttajapolitiikka ei liity ainoastaan lainsäädäntöön, vaan myös käytännön työkaluihin, riidan ratkaisemiseksi. Kaksi viikkoa sitten kollegani esittelevät teille verkossa tapahtuvasta riitojen sovittelufoorumista. Ja minulla on ilo kertoa, että sen testaus onnistui hyvin. Sain tietoa, että siihen otti 20 tahoa. Ja jos kiinnostusta on, voimme vielä toistaa harjoituksen. järjestelmä menee tuotantoon 2016 tammikuussa ja se merkitsee isoa muutosta online-kauppiaiden ja kuluttajien välillä. Online-riitojen ratkaisufoorumi auttaa lisäämään kuluttajien luottamusta ja kaupankäyvien yritysten uskottavuutta. Tämä koskee myös pakettimatka direktiiviä. Me olemme tavoittelemassa loppuratkaisua parlamentin ja neuvoston kanssa. Olemme iloisia työstänne. Haluaisimme Karin Langenia, esittelijä, varjasittelijä ja puheenjohtaja Fordia ja Latviaa. Lasken teidän jatkuvan tuen varaan neuvotellessamme neuvoston kanssa, niin että saamme sopimuksen aikaan lähikuukausina. Hyvät naiset ja herrat, mannattini aikana – Haluan painostaa erityisesti sitä, miten kuluttajan lainsäädäntöä täytäntöön pannaan. Kuluttajasuoja-yhteistyö jäsenmaiden kesken on olennaista. Ja meidän täytyy saada se vastaamaan digimarkkinoiden vaatimuksia. Ja kun yhteistyöasetusta uudelleen arvioitaan, mietimme, mitkä ovat parhaat keinot vahvistaa jäsenmaiden mahdollisuuksia puuttua verkossa tapahtuviin rikkomuksiin ja tarttua laajoihin yleisiin rikkomuksiin nopeasti. Puheenjohtaja jäsenet, olen hyvin perillä siitä, että ensi kuussa on ensimmäisen kuluttajalainsäädäntöpaketin 40-vuotispäivät. No 75, 14.4. alustava kuluttajasuojaohjelma ja tiedotuspolitiikka määritteli viisi perusoikeutta ensimmäistä kertaa. Oikeus suojaan, terveyteen, turvallisuuteen, taloudellisten etujen suojeluun, ää, oikeus toimiin, kuluttajainformaatioon ja edustuksellisuuteen. Vuosivuodelta olemme edenneet näiden perusoikeuksien täytäntöönpanossa sekä sopimuksissa että tässä lainsäädännössä, jotka muodostuvat kuluttaja-akiin. Ensimmäisen kuluttajalainsäädännön 40-vuotispäivä on hyvä hetki miettiä tulevaisuuden painopisteitä. Haluaisin kehittää eteenpäin katsovan kuluttajan suoja ohjelman, joka soveltuu vuosisatamme tarpeisiin. Ja teidän tukenne on elintärkeää. Haluamme jatkaa läheistä yhteistyötä kanssanne kun tarinan seuraavat luvut kirjoitetaan. Yhtä tärkeää on, että haluan jatkaa tiedotusta saavutuksista. Mä tulee olemaan joukkomaisuuksia tänä vuonna, kuten kuluttaja, huippukokous, helmi, hu, kesäkuussa. Ja voimme keskustella näistä asioista myös tänään parissa sekunnissa. Kiitos huomiosta. Thank you very much for covering so many. Kiitoksia siitä, että katsoitte näin laajasti eri asioita. Nyt otetaan koordinaattorikierros ja mikäli he eivät ole paikalla, niin sitten koordinaattori ja tämän jälkeen muut äh, ryhmät. Olga on SMDstä Gebhardin sijaan. But I assume you're standing in for the Andreas as the deputy. Osa tuun ensimmäisenä. Olkaa Thank you very much. Thank you very... Kiitoksia komission jäsen, että olette täällä ja esittelitte työtänne tähän mennessä. Teillä on erittäin kiintoisa salkku ja tässä valiokunnassa monet jäsenet ovat iloisia teidän onnistumisistanne. No ensinnäkin se, mitä sanoitte, oli erittäin tärkeää, eli kuluttajasuojaa sääntöjen pitää soveltua myöskin digitaalisille sisämarkkinoille. Oli kyse sitten digitaalisista tai fyysisistä markkinoista, niin me todella taistelemme sen puolesta, että kaikki ymmärtäisivät, ettemme voi jakaa näitä markkinoita. Ja sama koskee kuluttajia näillä markkinoilla. Jos he ovat digitaalisessa ympäristössä tai fyysisessä ympäristössä, sama suoja kuuluu heille. Ja te sanoitte, että nyt on kulunut 40 vuotta ensimmäisestä kuluttajasuoja-asetuksesta. Milloin se olikaan? Missä kuussa? Ai mitä? Niin, siis 40. Jollain tavalla sitä pitäisi juhlistaa yhdessä. Ja kun sanoitte, että viestitte näistä menestyksistä, niin tämä on mielestäni nyt suuri heikkous toimielimissä, oli kyse sitten parlamentista tai komissiosta. Eli meillä on jonkinlainen viestintäheikkous. Kyse ei koske ainoastaan menestyksiämme, vaan myöskin sitä, mitä kuluttajaoikeudet ovat. Mutta viestintäpolitiikka EU-ssa todellakin jättää paljon parantamisen paraa. Ja toivoisin, että te olette yksi näistä henkilöistä, jotka tietävät, miten voimme Brysselistä käsin sitten saada yhteyden ihmisiin, ja, jotta he tietävät, mitä oikeuksia heillä on. Tämä on erittäin tärkeää taloudelle, yrityksille jos me emme, tai jos kuluttajat eivät tiedä oikeuksiaan, niin silloin he eivät myöskään luota yrityksiin, ja yrityksellä ei sitten ole kunnollista voittoa, koska kuluttajat eivät heihin luota. Ja toisaalta kuluttajat tarvitsevat hyvin toimivia yrityksiä, joissa on selkeät säännöt ja luotamme nyt teihin. Sitten vielä tämä netti riitojen ratkaisumekanismi. Meillä oli hyvä esittely tästä ja ajatus siitä, että ehkä voitaisiin järjestää uusi tällainen tilaisuus, niin se on mielestäni erittäin mielenkiintoinen. Ja se osoittaa, millaisia konkreettisia kuluttajaratkaisuja voidaan löytää ja sillä tavalla vahvistaa digitaalisia sisämarkkinoita. Yhtä asiaa täytyy parantaa. Olen hyvin tarkkaan seurannut tätä. Eli hyvin paljon liittyen kieliin. Osa käännöksistä oli tehty erittäin hyvin, mutta osa kyllä ei todellakaan. Ja odottelen vielä, että kun keskustellaan tuottajien kanssa ja he kertovat meille monista maista, millä tavalla heitä syrjitään markkinoilla muissa maissa, EU:ssa, niin tämäkin on asia, johon komissio ei puutu kuluttajan näkökulmasta, koska kuluttajillahan on vähemmän valinnanvaraa, koska tiettyjä tuotteita syrjitään tietyissä maissa. Ja näitä tuotteita ei kertakaikkiaan ole tietyissä maissa saatavilla. saatavilla. Ja sama koskee myöskin internetin hakukoneita. Ja sitten kuluttajan kannalta on kuitenkin valtavia haasteita, jotta saisi käyttöönsä näitä tuotteita – ja myöskään ei ole yhteistä kauppalainsäädäntöä, niin kuin mainitsitte. Tämä on valtava ongelma kuluttajille, jotta kuluttajat voisivat täysimittaisesti hyödyntää sisämarkkinoita. Ja tämä ei koske pelkästään digitaalisia sisämarkkinoita, vaan myöskin ihan fyysisiä hankintoja. Esimerkiksi Puolassa en voi katsoa House of Cards-sarjaa, jota voin katsoa täällä Brysselissä, ja olisi nyt korkea aika päästä eroon tällaisesta syrjinnästä markkinoillamme. Kiitos. Kiitoksia sitten Olga Senalova. Vážená pani komisařko, ja Kiitoksia komission jäsen. Haluaisin nyt toivottaa teidät tervetulleeksi SND-ryhmän nimissä Euroopan parlamenttiin ja tähän valiokuntaan. Ja on hienoa, että voin nyt puhua äidinkieltäni. Haluaisin kiittää teitä tästä alustuksesta ja myöskin haluaisin kiittää näistä kolmesta painopistealueesta, jotka otitte esiin. Kuluttajan kannalta luottamus, turvallisuus ovat hyvin tärkeitä. Näihin liittyy erinäisiä kysymyksiä ja minulla on kaksi kysymystä. Yksi ongelma-alue tuli jo esille tunnin puheenvuorossa, eli kuluttajien syrjintä asuinpaikasta tai alkuperästä johtuen. Eli millä tavalla voisimme ennaltaehkäistä tällaista syrjintää? Meillähän on varmasti tällaisia kokemuksia monista maista. Tietysti lainsäädännöllä voidaan yrittää kieltää syrjintää, mutta käytännössä on nähty, että tämä vaikuttaa hyvin vähäisesti. Meillähän on kuluttajia Euroopassa, jotka haluavat käyttää erilaisia palveluja ja tuotteita, ja tiedämme, että on erilaisia hintoja ja sopimusehtoja eri puolilla Eurooppaa, ja myöskin laatu vaihtelee, ei pelkästään elintarvikkeiden osalta, vaan myöskin merkkituotteiden osalta. Te puhuitte luottamuksesta. Ja oletteko samaa mieltä siitä, että kuluttajien syrjintä heikentää luottamusta sisämarkkinoilla? Esimerkiksi, miten haluatte edetä, kun ajatellaan tätä suunnitelmaa ja miten teette yhteistyötä muiden kollegoiden kanssa? Ja sitten kuluttajien oikeudet ja sitten kuluttajien tekemät valitukset. Onko tästä tulossa jonkinlaista horisontaalista lainsäädäntöehdotusta, joka liittyisi joukkokorvauksiin tai joukkosuojamekanismiin? Vuonna 2013 komissio teki suosituksen ja nyt käytännössä tätä on sovellettu vapaaehtoispohjalta. Haluaisin tietää, kuinka moni jäsenvaltio on tarttunut tähän joukkosuojamekanismiin ja millä tavalla tämä järjestelmä sopii yhteen sisämarkkinoiden kanssa. Esimerkiksi kuvitteletteko, että tulee uusia lainsäädäntöehdotuksia tältä saralta? Ja sitten tietysti, tietysti haluaisin kuulla, mitä mieltä olette yhteisestä eurooppalaisesta kauppalainsäädännöstä. Kiitos. Simple. Simple. <laughs> No, Tämähän on yksinkertaista. Mennään kaikki ryhmät läpi ensimmäisellä kierroksella sitten eteenpäin. Downton ECR. And thank you, Commissioner. It's, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Um, from our point of view, first of all... Musta näkökulmasta on hyvä, että puhutte TTIPin hyödyistä kuluttajille. Meidän äh, ryhmämme mielellään painottaa tätä, ja tämä viesti täytyy saada perille. Nyt sä vähän hukkunut tähän yleiseen keskusteluun muista TTIPin kysymyksistä. Kuluttajien valinnanvaihtoehdot ovat ytimessä. Meillä on yksi täsmällinen kysymys liittyen kuluttajatuotteiden turvallisuus artiklaan ja artiklassa 7 tehty kustannushyöty arvio. Tämä koskettaa alkuperämaa merkintää. Voisitko kertoa vähän enemmän, missä tutkimuksen suhteen mennään. Ja sitten digitaaliset sisämarkkinat. Nykyään on erittäin vaikeaa erityisesti pelleyrityksille käydä kauppaa rajojen yli. Emmekä me halua luoda lisäongelmia poistamalla joitakin ongelmia sisämarkkinoilta. Mennään nyt vähän toisten itseäni. Se on vähän sama kuin muutkin koordinaattorit. Mutta meillä on aitoja ongelmia, erityisesti lisensiehtojen suhteen. Kun ihmiset ostavat digitaalihyödykkeitä, he eivät tiedä sitä, että he eivät välttämättä kuulette niitä mukanaan ulkomailla tai käytte niitä ulkomailla. EPPssä puhutaan Hafskarsen. Minä puhun kriketistä puolestani. Tämä on aito ratkaistava ongelma. Jos emme ratkaise sitä, niin sitten luvaton käyttö lisääntyy. Jos jotain ei voi laillisesti käyttää jotain toisessa maassa ostaa, niin sitten sitä hankkii laittomasti. Meidän täytyy lopettaa tämä laillisen, laiton käyttö laillisen korvikkeen. Ihmisten täytyy saada sitä sisältöä, mitä haluavat. Ja ne täytyy voida ymmärtää tuotteeseen liittyvä käyttölupa tai lisenssi yhtäältä kuluttajan käsityksen digihyödykkeiden käyttölupaehtoihin. Voitteko osana näitä käyttölupaa eurooppalaisen senior vuoropuhelua ottaa esille, käy, esille nämä tämän informaation lisenssien rajoitteista tietoa antavana toimenpiteenä? So Dieter Sofa, from the Liberal Group. Liberaaliryhmän edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komissiolle tästä alustuksesta ja puheestanne. Käsittelitte monia asioita. Niin kuin olette jo havainneet aikaisempien puheenvuorojen vuorojen aiheesta, niin tälle valiokunnan kaksi asiaa on kovin seksikkäitä. Ensinnäkin TTIP ja toisekseen digitaaliset sisämarkkinat. Ja TTIPistä juuri kävimme mielenkiintoista keskustelua tänä aamuna. Olemme työstämässä omaa lausuntoamme TTIPia käsittelevään mietintöön. Voin vain olla yhtä mieltä siitä, mitä sanoitte, siitä kuinka tärkeä tämä sopimus on kuluttajillemme. Toivon, että tämän valiokunnan viesti tulee olemaan näillä linjoilla. Digitaalisista sisämarkkinoista tämähän on todellinen haaste sekä komissiolle että parlamentille. Te komission jäsenenä, joka vastaa kuluttajansuojasta, teillä pitäisi olla hyvin vahva ääni, kun nyt kun valmistellaan digitaalisia, eh, digitaalista sisämarkkinastrategiaa. Yksi kysymys, joka liittyy digitaalisiin sisämarkkinoihin, se koskee tätä jakotaloutta. Tänä päivänä yhä useammat kansalaiset käyttävät verkkopalveluja, kuten Uberia, taksia varten tai, tai loma-asuntoja, satoja muitakin esimerkkejä tällaista taloudesta on kehittymässä, joissakin näillä mm, korvataan perinteiset markkinamallit. Voisittekohan mahdollisesti käsitellä vähän enemmän tätä asiaa? Kuinka näette, miten kuluttajasuoja näkyy tässä uudessa mallissa. And then Dennis de Jong. Ja sitten Dennis de Jong. Thank you very much, uh, uh Vicky, and uh, also thanks to the commissioner. Kiitoksia komission jäsenelle siitä, että hän on paikalla. Ja hän piti hyvin selkeän alustuksen. Minulla on neljä täsmällistä kysymystä liittyen näihin asioihin, jotka tulivat jo esille. Ensinnäkin energiaunioni. Kuluttajana minusta on kiva käydä ostamassa pukuja, mutta todennäköisesti en jaksa käydä läpi kaikkia energiamainoksia. Erityisen jälkeen kun tämä esiteltiin, niin näistä tarjouksista on tullut yhä monimutkaisempia. Ja nyt on sitten tällaisia vertailusivustoja, kuten mainitsitte, Nekään eivät kuitenkaan ole neutraaleja. Ja tämä on hyvin monimutkaista kuluttajan tehdä järkeviä päätöksiä yrityksestä tai sopimuksesta tai järjestelystä, jotka kannattaisi ottaa. Eli en tiedä, onko komissiolla jotain ehdotuksia, jotta voitaisiin yksinkertaistaa kuluttajan tilannetta. Eli ehkä energiasopimusten tuottajat voisivat vähän yksinkertaistaa tuotteitaan. No sitten TTIP-kysymys. Tehän vastaatte myöskin oikeusasioista ja tuomioistuin kiinnittää hyvin paljon huomiota eurooppalaisten oikeusjärjestelmien riippumattomuuteen. Näinhän todettiin, kun liityttiin Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen. Ja viikonloppuna vähän pohdiskelin, mitä se tarkoittaa TTIPin osalta. Jos on vaikka tuomioistuimen päätös, joka liittyy liittyy kuluttajadirektiiviin tai johonkin vastaavaan, niin investoija voisi sanoa, että täytyy muuttaa sääntöjä tulevaisuudessa ja se vaikuttaisi kielteisesti investointeihin, joita yritys aikoo tehdä. Ja sitten on ISDS-järjestelmä ja tuomioistuin, istuimen voi, päätös voidaan kumota, koska sen päätös on silloin voimassa ja se, sen pohjalta voidaan langettaa sakkoja esimerkiksi. Eli mikään tuomioistuimen ja EUn lainsäädäntöjärjestyksen ISDS-järjestelmän välinen suhde TTIP-sopimuksessa. Sitten kolmanneksi, monet puhuivat jo digitaalisista sisämarkkinoista. Se on erittäin tärkeä aihe. Ja huomasin juuri, että esimerkiksi Ranskassa voi saada internet-nimen, siis .fr, nettisivun nimen, jos toimii yrityksenä Ranskassa. Eli jos googlaa kuluttajana Ranskassa, niin yritys varmaankaan ei siellä näy, koska siellä valitaan aina ensin sivustot, jotka ovat lähellä omaa kotipaikkaa. Eli miten tähän ongelmaan voitaisiin puuttua, koska tämä on epäreilua yrityksille, jotka eivät toimi jossain tietyssä maassa, mutta haluavat siellä kuitenkin harjoittaa liiketoimintaa. Ja sitten vielä suurkiitokset ajatuksesta, jotka liittyivät harhaanjohtavaan mainontaan. On erittäin hyvä, että tämä on otettu esille. Tästä puhuttiin kuulemisessa. Ja tehän siellä lupasitte, että ryhtyy sitten tässä asiassa toimiin, ja on hienoa, että näin on tapahtunut. Yksi suositus omasta puolestani Säännöt ovat yksi asia, mutta hyvin usein yritysten on vaikea hyödyntää näitä sääntöjä. Ja siksi Alankomaissa esimerkiksi meillä on petoksen, petoksen yhteyspiste, joka auttaa yritykset raportoimaan näistä tapauksista yksittäisissä tapauksissa. Mutta myöskin, jos meillä olisi verkosto, joka koostuisi tällaisista yhteyspisteistä, niin sitten voisi saada kasaan hyvin paljon tietoa siitä, mitkä yritykset syyllistyvät harhaanjohtavaan mainontaan ja miten asiaan voidaan puuttua. Eli ehkä lainsäädäntö osion lisäksi voitaisiin miettiä jotain käytännön täytäntöönpanopuolta. Kiitos. I, I don't think we can expect the commissioner to answer komissio ei varmaankaan voi vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Joiltakin tuli neljä viisikin kysymystä, mutta komission jäsen yrittää vastata ensimmäisiin kysymyksiin ja täällä tulee kyllä esille erittäin hyviä ajatuksia. Miten nyt komission jäsen, olkaa hyvä. Já využiju taky tu privileg, to privilegium, které se mi nedostává často, že budu mluvit česky. Voin puhua tsekkiä, joten puhun tsekkiä. Sehän on äidinkieleni. Ja ehkä näin olen tiivimpi ja saan sanottua kaiken, minkä haluan sanoa. Suuret kiitokset näistä kaikista kovin inspiroivista ajatuksista. En tiedä, voinko nyt vastata kaikkiin kysymyksiin poliitikkona. Minun on kai sanottava, mitä haluan sanoa. Poliitikot usein harppaavat joitakin kysymyksiä, mutta koitan olla oikeudenmukainen Rova Tuunista ensinnäkin aloittain paremmasta tiedotuksesta. Tämä on minun todellinen, minulle tärkeä asia ja voitte uskoa minua, että, että tiimini työntekijät ovat tästä kovin tietoisia. Haluamme, että kuluttajat ovat perillä asioista ja että he tekevät valintansa tiedon pohjalta. Haluamme, että kaikki tietävät, mitä me teemme ja mitä meillä on varastossa. Haluaisin antaa tästä hyvin ajankohtaisen esimerkin. Tämä liittyy johonkin, jota tapahtui, jota tapahtui tänään. Haluamme tehdä lisää näiden niin sanotun 31 epäreilun käytännön osalta, jotka on tunnustettu. Haluaisimme aloittaa valistuskampanjan tästä asiasta ja olemme erityisen huolissamme haavoittuvassa asemassa olevista kansalaisista, ikääntyneistä ihmisistä ja kaiken kaikkiaan sellaista henkilöistä, jotka eivät välttämättä ole tietoisia siitä, minkälaisia vaaroja tiettyjen toimien takana voi piillä. Meidän tehtävänämme ja velvollisuutenamme on antaa tietoa. Sitten toinen esimerkki jo, joka tulee olemaan asia, jolla tulee niin kollegoita niin rasittamaan. Meidän pitää olla todella tiukkoja tässä asiassa, nimittäin kuten tiedätte, tammikuussa äh, aloitamme tämän aloitamme verkkovälitteisen riidanratkaisujärjestelmän ja se tulee olemaan ihmisille mahdollisuus ratkaista ongelmia, jos he saavat tuotteita eikä tuote sitten toimikaan – niin tämä verkkovalitteinen riidanratkaisu ODR tulee olemaan väline, jota voidaan käyttää, eivätkä ihmiset, eikä ihmisten tarvitse tietenkään tästä tietää. Ensimmäinen tammikuuta tietenkin olisi ihanteellista, jos, jos he tietäisivät tämän jo jouluostoksia tehdessään. Meidän on aloitettava tämä valistuskampanja, tiedotuskampanja varhaisessa vaiheessa, lokamarraskuussa. marraskuussa meidän on oltava varmoja siitä, että kuluttajat tietävät, että tällainen verkkovälitteinen ja riidanratkaisujärjestelmä on käynnissä, on voimassa ensimmäinen tammikuuta alkaen. Tietenkin siinä on joitakin ongelmia vielä, kun se on vielä uusi järjestelmä, mutta se on jo olemassa. Sitten käännökset ja kielet tässä ODR-verkkovälitteisessä riidanratkaisujärjestelmässä. Tämä on asia, jota tulemme käsittelemään. On todella tällainen käännöskone, johon liittyy tiettyjä ongelmia. Koneet eivät aina tiedä, miten jostakin kielestä käännetään toiseen. Tiettyjen kieliparien kohdalla tapahtuu harmillisia tapat- onnettomuuksia ja tulemme kyllä tähän puuttumaan ja varmistamme, että voimme parantaa käännösten laatua. Voi olla jopa niinkin, että jopa, jopa pyytäisimme ihmisiä kääntämään tiettyjä kohtia silloin, kun ei muitakaan vaihtoehtoja ole. Joten lopulliset käännökset tässä tapauksessa olisivat ihmisen tekemiä. Tiedämme, että tämä on ODRn ongelma ja tiedämme, että se on ratkaistava. Ja haemme nyt käytännön läheisiä järkeviä ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa, että kaikki kielet on täällä edustettuna, joten ei mitään huolta. Tiedotuskampanjat, on, on, ovat hoidossa ja ODR myöskin. Joten sitten eteenpäin. Katsotaanpas. Saavatko kuluttajat enemmän valinnanvaraa ja sitten tämä House of Cards ja nettiselainen asia – No tämähän vie meidät saman tien sisälle digitaalisisämarkkinoihin. Ja sitten tämä uusi lainsäädäntö, joka kattaa digitaalisen sisällön ostot. Kuten alustuksessani sanoin, haluamme että näistä lainsäädäntöä kaikille jäsenvaltioissa, koska meillä on kolme jäsenvaltiota, joilla on lainsäädäntöä ja sitten muualla on pelkkää tyhjää. Haluaisimme, että meillä olisi yhteensovitettu lainsäädäntö tällä alalla. Edustaja Dalton halusi, että varmistaisimme sen, että kuluttajat tietävät, mitä he ostavat silloin, kun he ostavat digitaalista sisältöä, onko tämä lisenssi kenties, millaisia rajoituksia on jatkokäyttöä ajatellen. Tässä on selkeästi vielä puutteita ja meidän on oltava varmoja siitä, että kuluttajat tietävät, mitä he saavat, kun he tuotteesta maksavat. Olen ollut useissa kokouksissa ja neuvotteluissa yksi näistä seksikkaista, seksikästä keskustelusta, josta Dita äh, Sharantsovakin puhui, ovat olleet keskustelussa yksi tärkeistä tehtävistä, että sisä, digitaalisisämarkkinoilla koskee juuri nimenomaan näitä digitaalisen sisällön verkkoostoja. Meillä on hyvin selkeä ajatus, mitä tässä aiomme tehdä. Meillä on lainsäädäntöä tulossa asiasta ja, ja, se, ja sillä ratkaistaan kyllä tämän alan ongelmat. Sitten meillä on nämä konkreettiset tavarat. En valitettavasti osaa sanoa tätä tsekiksi. Niin, siis nämä konkreettiset tavarat. Tätäkin asiaa Bienkovskan kanssa ja Growth-pääosaston kanssa käsittelemme sekä varapuheenjohtaja Andrus Ansipin kanssa. Hänellähän on tämä kattava vastuu digitaaliagendasta, niin me siis olemme keskustelleet näistä kuluttaja oikeuksista ja kuluttajan valinnoista internetissä. Tämä oli aivan väistämätöntä, kun vedimme pois eurooppalaisen yhteisen kauppalain kun tämä vedettiin pois, niin meidän oli löydettävä ratkaisu. Ja meidän oli saatava aikaan oikeusvarmuutta ja uskottavuutta oli lisättävä, jotta kuluttajat voisivat luottavaisin mielin tehdä verkostoksia. Samaan aikaan halusimme vähentää liike-elämän taakkaa. Joten oli löydettävä tasapaino ja löydettävä kultainen keskitie. Rova Bienkowska on tehnyt joitakin ehdotuksia. Hän on puhunut siitä, että käytettäisiin lakia, johon nämä kaupan kävijät ovat kohteena, mutta meillä pitää olla sellainen säännöstä, jossa tilanne on selkeä ja kuluttajat voivat luottaa tilanteeseen. Minun näkemykseni se että miten me tätä työtä niiden kuluttajien puolesta, jotka eivät ole lakimiehiä, jotka eivät välttämättä lue pikkupränttiä kauppaa sopimuksesta. Jotkut eivät lue sopimusta ollenkaan. Jotkut kuluttajat vain haluavat tietää, että kun he ostavat jotakin netistä, niin he tietävät, mitä tapahtuu, eikä mitään ikäviä yllätyksiä tule. He haluavat myös tietää, että lait ovat samat rajojen yli. Eli miksi pitäisi olla eroa, jos joku maa ostaa jotakin netistä Tanskassa tai Tsekin tasavallassa tai muualla. Me haluamme harmonisoida samanlaiset säännöt ja standardit, joista kukaan ei voi lukea ulos niin, että taataan vähimmäisen kuluttajataso kaikkialla. Olen sanonut tämän kerta toisensa jälkeen. Me emme halua vähentää kuluttajien luottamusta ja oikeuksia verkko-ostoksissa. Ei pitäisi olla myöskään suurta eroa verkko-ostosten ja muiden ostosten kuluttajasuojassa. Meillä pitäisi olla korkeat standardit riippumatta siitä, tehdäänkö ostokset netissä vai reaalimaailmassa. ja ohimennen sanottuna, kun olemme työstäneet tätä verkkokauppalainsäädäntöä, niin olemme vähän liikitteelleet äh, tällaisella ajatuksella mallisopimuksesta, jossa noudatettaisiin kaikkia näitä sääntöjä, joista puhuin aikaisemmin. Olemme tarkastelleet, minkä tyyppisiä sopimuksia käytetään verkkokaupassa, ja havaitsimme, että 60 prosenttia verkkotransaktioista, joita Euroopan kuluttajat tekevät, niin ne tällä hetkellä ovat Kalifornian lainsäädännön alaisia. Toisin sanoen täällä Euroopassa ostamme verkosta tuotteita Yhdysvaltojen lainsäädännön pohjalta. Tämä on todellisuutta. Nämä ovat suurimmassa osassa tapauksissa ole, voimassa olevaa lainsäädäntöä. Siis merkostoksissa noudatetaan Kalifornian lainsäädäntöä. Euro- Euroopassa ihmiset olivat, ovat alkaneet tottumaan tähän tilanteeseen. Niin minun mielestäni meidän pitäisi katsoa, mitä nämä säännöt oikein ovat. Ja kun pyrimme ottaa käyttöön niin eurooppalaisia sääntöjä, meidän olisi varmistettava, että, että niillä vastataan Euroopan legitimeihin, eurooppalaisten legitimeihin odotuksiin. Eiköhän tämä ole selvä. Ensi viikolla keskustelemme kollegiossa ja tuolloin sitten minä tuon esille tämän kuluttajan suoja kysymyksen verkkokaupassa. Ja puolen vuoden sisään esitämme uuden lainsäädäntöehdotuksen eh, vaikutusten arvioinnin, joten pitäen kiinni siitä aikataulusta, mikä aikaisemmin oli vahvistettu. Sitten TTIP. Edustaja Sehnalova. Edustaja Sehnalova esitti kysymyksen tästä ryhmäkanne asian tilanteesta. 23 jäsenvaltiota ovat ottaneet lainsäädäntöönsä jonkin tyyppisen tällaisen välineen. En nyt lue tätä teille täältä. Me pyrimme siihen, että heinäkuussa 2017 arvioitaisiin näitä juridisia järjestelmiä Mikäli suosituksemme ei olekaan ollut riittävä, eivätkä jäsenvaltiot ole asiallisella tavalla vastanneet, niin tässä tapauksessa annamme asiasta lainsäädäntöä, enkä nyt sanoa, että onko se sitten direktiivi vai asetus. Se nähdään myöhemmin. Seuraavana sitten TTIP. Kävimme laajaa keskustelua aiheesta Rova Malmströmin kanssa kollegiossa hei, helmikuussa. Minä en lähesty TTIP ainoastaan tietosuojan, vaan myös kuluttajasuojan kannalta. Mitä tulee sijoittajariitoihin, riitoihin, täällä on neljä sääntöä, josta on sovittu. Oikeussäännellä on varmistettu. Ehkäpä luen tämän englanniksi todella oikeussäännellä. Sitten välimiesoikeuksien toiminta ja suhteet kotimaisen ja oikeusjärjestelmän ja ISDSn välillä. Ja sitten viimeisenä ISDS-päätösten tarkastaminen ja muutoksen hakku. Tässä oli siis neljä sääntöä. Tilanne on edelleen se, että Euroopan tuomioistuimet jatkossakin tekevät päätökset näissä asioissa, eivätkä ainoastaan välimistuomioistuimen kautta. Onkohan täällä jotain, mitä unohdin? Lisenssi TTIP, ai niin, sitten vielä tämä jakotalous. Tita äh, Sharantsova mainitsi tämän pienen jalokiven. Se on meille suuri haaste. Meidän on tiedettävä, onko sääntelytarpeita ensinnäkin. Yhtäältä pyydetään lisää kuluttajasuojaa, mutta tällaisessa kuluttajalle kuluttajalle skenaariossa kumpi kuluttaja on se, joka tarvitsee suojaa, koska kyseessä on kuluttajat, jotka tietävät, mitä tapahtuu. He tietävät, että ei ole mitään sääntelypohjaista suojaa. Olen sitä mieltä, että kuluttajien pitäisi olla tietoisia siitä, että jos he käyttävät Uber-takseja, tai jos he vaihtavat kotejaan lomalla, niin kyllä heidän pitää tietää, että he ovat vastuussa siitä, mitä he tekevät ja että toimintaan liittyy tiettyjä riskejä. Nämä ovat uusia kuluttajan käyttäytymismalleja. Tämä kaikki on seurausta digitaalisesta vallankumouksesta – meidän on arvioitava kuluttajien toimintatapoja siinä vaiheessa, mitä tulevaisuudessa saattaa tapahtua. Ja nyt haluaisin tästä lähteä hieman sivupoluille. Joskus muinoin, kun ihmiset aloittivat sosiaalisten verkostojen käyttämistä laajemmin, niin sosiologit olivat hyvin huolissaan ja sanoivat, että, että näin vapautetaan enemmistön energiaa, eli se, mikä aikaisemmin oli hiljainen enemmistö, tulikin nyt kovin kovaääniseksi. Ja tämä sama nyt tapahtuu taloudessa. Ihmiset ottavat talouden omiin käsiinsä. He käyttävät näitä digitaalisia yhteyksiä vaihtaakseen kotteja, loma-ajoilla – ja muun tyyppistä toimintaa varten. Meidän on nyt vaan seurattava, mitä tapahtuu. Meidän on nähtävä, millaisia suuntaukset ovat, mitä ihmiset ovat tekemässä. Jos me päätämme säännellä tätä, niin meidän on oltava varmoja siitä, että sääntelyllämme ei mitenkään tukahduteta ihmisten spontaania käyttäytymistä. Meidän on vain rohkaistava yksilön vastuunkantoa. Ei meidän pidä mennä muuten sotkemaan tätä digitaalitalousta. Kyseessä on digitaalitalous. Tietenkin on joitakin sääntöjä, joita pitäisi kunnioittaa ja kaikki, jotka käyvät eh, digitaalista kauppaa, heidän on odottava tiettyjä, tiettyjä sääntöjä. Mutta ennen kuin lähdemme sääntelemään, niin katsotaanpa, mitä sääntelemme, mikä tilanne oikein on, mihin se meitä on viemässä ja mitä oikeastaan pitäisi tehdä, koska kaikki on uutta. Kiitoksia. Thank you. Um, Kiitoksia. Puhuja lista on seuraava. Anna-Maria Karat-Speltz, then Ildiko Pelch, then um, Christel Chaldemosa, then Lucy Anderson, then Virginie Rosary. Is there anybody? Okay. Monsieur Arimo. Anybody else? No. Okay. Anna-Maria. Thank you. Anna-Maria. Because we're going to run out of time. Yeah, so. a lot of uh, your... Tässä tuli jo niin monia asioita käsiteltyä. Kiitoksia tästä sitoumuksesta ne parempaan tiedotukseen ja kuluttajien valinnanvapauden vahvistamisen. No sitten digitaaliset sisämarkkinat. Kuten tiedätte, sähköinen kaupankäytti kukoistaa valtion sisällä, mutta rajat ylittävä sähköinen kauppa ei ole niin helppoa. Näitä sääntöjä pitäisi nyt uudistaa, yksinkertaistaa ja meidän pitää muistaa kuluttajasuojakysymykset. Mutta mitä te nyt tarkoitatte? Ajatteko avata uudelleen tämän kuluttajaoikeusdirektiivin? Ajatteko luoda täsmällisiä sääntöjä, jotka ovat sitten erilaisia sähköisen kaupan osalta, erilaisia sopimuksia, koska sitten neutraalisuuden osalta tulee ongelmia. Enkä usko, että meidän pitää sähköistä kaupankäyttöä yksinkertaistaa vaan siksi, että siellä on erilaiset säännöt kuin esimerkiksi kun myydään tiiliskiviä. Eli teidän pitää keskittyä myöskin siihen, että tätä direktiiviä pannaan kunnolla täytäntöön jäsenvaltioissa. Täysharmonisointiahan ei ole, vaikka monet meistä sitä haluaisivat. No sitten pidän hyvänä sitä, että haluatte uudelleen keskustella tästä harhaanjohtavasta mainonnasta – Tämä liittyy osittain myöskin kuluttajasuojaan. Ja haluaisin kysyä, onko teillä tavoitteena puuttua aggressiiviseen mainontaan, joka kohdistuu lapsiin, jotka ovat haavoittuvia kuluttajia. Ja sitten verkkovierailukysymykset. Kuten tiedätte, neuvostolla on erilainen kanta kuin parlamentilla sen suhteen, milloin nämä verkkoverokustannukset pitäisi poistaa. Tästä nyt keskustellaan. Eli jos ne poistetaan tai jos on kattohinta, niin sitten ei pystytä kunnolla maksamaan infrastruktuureista ja on riskinä, että kuluttajat joissain jäsenvaltioissa pelkäävät, että hinnat nousevat kuluttajille. Mitä mieltä olette tästä? Millainen aikataulu tässä pitäisi olla? Ja sitten olen kiitollinen siitä, että puhuitte tietosuoja-asetuksesta. No, meillä on taas aikataulun suhteen ongelma neuvoston kanssa, eli missä vaiheessa neuvottelut menevät, milloin tämä ehkä saataisiin toteutettua. Ja te sanoitte jo, että haluatte saada aikaan paremman tasapainon yksityiskysymysten osalta, mutta toisaalta täytyy muistaa pienten yritysten pääsy näihin palveluihin. Ja täytyy paremmin ottaa huomioon, että tämä, tämä täytyy toimia myöskin tulevaisuudessa, eikä saa estää innovaatiota. Ja sitten lopuksi, te ette puhuneet mitään sukupuolten välisestä tasa-arvosta, joka myöskin kuuluu salkkuun. Ja minä vastustan sitä, että naisia koskisivat eri säännöt, mitä tulee yrittäjyyteen ja muuhun. Mutta onko mitään Euroopan tasolla, jota aiotte tehdä tai pohditte, jotta voidaan edistää naisten pääsyä yrittäjyyteen ja työmarkkinoille, erityisesti palvelusektorilla? No niin, minä päätänkin tähän. Olet siitä, että tasa-arvosta vaan todella naiset tässä valiokunnassa Kyllä menevät no, miesten yli 905 miestä tällä hetkellä. Me osallistumme enemmän. Vaikka miehet, jotka tulevat paikalle, niin kyllä he tosin ovat kovin aktiivisia. No, minun pitää koittaa olla mukava molemmille puoliskoille. Indiko Galpertsi. Kiitos pääjohtaja. Toivottavasti rouva komission jäsenet tervetulleeksi. Olen erittäin iloinen, että hän on täällä. Puhumme tärkeistä asioista. Kysymykseen liittyy siihen, mitä Rova Tuun sanoi. Sisämarkkinat ja kauppa. Me tiedämme, että valinnanmahdollisuudet laajenevat, tarjoajia on enemmän, paljon etuja, mutta myös huonoja puolia oikein epävarmuus, kuluttajan suojaongelmat. Nämä ovat näitä ongelmia. Kysymykseni on, voisitko kertoa meille, mitä, mihin toiminta-alueisiin haluatte keskittyä kuluttajan suojapolitiikassa? Saadakseni kuluttajaa digitaalisella markkinoilla. Olet aikaisemmin puhunut jostain tällaisesta. Voisitko kertoa, mitä painopistealueet ovat? Ja oletteko halukas yhteistyöhön herra Oettingerin kanssa uuden lainsäädännön suhteen, että uusi lainsäädäntö olisi ystävällistä, Lähestettekö asioihin näin? Vai haluatteko jonkun itsenäisemmän lainsäädäntötien kuluttajansuojapolitiikalle? Ja Anna-Marin jälkeen päätin esittää lisäkysymyksiä. Haluaisin tietää mielipiteenne seuraavasta. Kuluttajansuoja-artikloita pitäisi kiertää Euroopassa, että kuluttajat saavat tietoa niistä. Onko teillä mitään aloitteita, jotka parantaisivat tilannetta, lisäisivät luottamusta – oikeusvarmuutta ja kenties myös säätelyelimen. Thank you, Madam eh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää rouva siitä, että olette avoin vuoropuheluun täällä valiokunnassa, mutta myös muuallakin kuin täällä kokoushuoneessa. Me emme ole vielä voineet eh, tuota turvallisuuspaketista voin ymmärtää sen. Tätä semmoinen nopeasti, mutta päivän teemat ovat liittyneet digitaalisen esityslistaan. Mutta täytyy herättää sitten kysymys myös siitä, miten me onnistumme haastamaan tuoteturvallisuuspaketin haasteisiin, erityisesti tämä made in problematiikka. Voisimmeko keksiä digitaalisen ratkaisun tähän? Olisiko komissio harkita tätä jonkinlaista digitaalista merkintää, digimerkintää, joka vähentäisi yritysten kustannuksia. Se olisi tällainen skanneri tai tällainen niin kuin koodattu tuote, niin skan, skannerilla elektronisesti voitaisiin tarkastaa tämä alkuperä. Sitten mainitsisin vain toisen asian. Olemme puhuneet TTIPistä. Mutta itse asiassa nämä kauppasopimukset ja nämä lähtömaan kysymykset ovat hyvin erittäin tiukasti yhteydessä. Esimerkiksi Kanadan kanssa tehty sopimus itse asiassa sieltä myöskin alkuperämaa säädöksiä, josta keskustellaan TTIPin yhteydessä. Oletteko te komissiossa aikoneet arvioida seurauksia tuoteturvallisuuspaketille tästä? Lucy Anderson. Kiitos, Lucy Anderson. No, Kiitos. Haluaisin kysyä vähän oikeuden saatavuudesta. On hyvä se, mitä puhuitte näistä joukkokanteista ja siitä, että me etenemme tällä saralla. Mutta halusin kuitenkin sanoa, että nyt olemme tilanteessa, jossa oikeuden saatavuus on taattu artikla 47 perusoikeuskirjasta ja erityisesti kuluttajaoikeuksiin tällä nyt keskitytään ja meillä me saimme teiltä tammikuussa vastauksen, josta kiitämme teitä ja puhuitte siitä, miten aiotte teettää tutkimuksen, jotta voidaan katsoa näitä menettelykysymyksiä sen suhteen, onko ihmisten oikeuksia suojeltu tuomioistuimen päätösten mukaisesti. Eli olisiko teillä tästä aikataulusta jotain lisätietoja? Ja varmasti valtaosa kollegoistakin saa yhteydenottoja äänestäjiltä, jotka eivät pysty nauttimaan edes peruskuluttajaoikeuksistaan, vaikka meillä on tämä uusi riidanratkaisumenettely ja e-justice-aloite, joka on hyvin tervetullut. Pitäisikö meidän nyt kattavasti uudistaa näiden oikeuksien täytäntöönpano, jotta voimme ymmärtää paremmin asiat? Ja sitten on hyvä, että te jatkatte tätä oikeusasioiden tulosta taulukon käyttöä, mutta ikävä kyllä joissain jäsenvaltioissa, kuten yhdistyneessä kuningaskunnassa, ei ole vastattu kyselykaavakkeisiin, jotta voitaisiin saada tietoa tähän tulostauluun. Eli voisitko tästä sanoa jotain? Ja lopuksi vielä haluaisin kysyä, että tiedättekö tästä Keep Me Posted-kampanjasta, joka on juuri käynnistetty. Se ei ole mikään digitaalisuuden vastainen kampanja, vaan siinä sanotaan, että haavoittuvassa olemassa, asemassa olevat kansalaiset, heille pitäisi antaa mahdollisuus siihen, että he saavat edelleen tärkeitä tietoja paperimuodossa ja sähköisesti. Eli ehkä voisitte tätäkin asiaa tukea. Kiitos. Ne, Virginie. Madame la Présidente, merci. Kiitos puheenjohtaja, kiitos rouva komissaarin, että tulitte tänne tänään. Kolme kohtaa lyhyestä. Ensimmäinen on paljon kysymyksiä, että komissio tulee tekemään – ja haluaisin kysymykseen laajuudesta tietää, koskeeko tämä vain internet-transaktioita vai kuluttajaoikeuksia liipamatta siitä, millä tavalla transaktio tehdään. Voidaan ensin miettiä, miten kuluttajan oikeuksia eritellään, kun kuluttajan oikeuksia pitäisi taitaa karkella. Ja sitten edelleen 29. järjestelmästä. Onko teillä sellainen järjestelmä tälläkin kertaa vai pyrittekö maks mahdollisimman paljon harmonisoimaan. Meillähän on järjestelmiä, jotka tarjoavat enemmän kuluttajansuojaa kuin nykyään, niin mitä periaatteita sovelletaan? Internet-transaktiossa ei ole mitään paikkaa. Onko kuluttajan asuinpaikka vai yrityksen sijaintipaikka? Millä periaatteella ehdotuksen liittyy? Ja sitten ihan myöskin kulttuuriset tuotteet, kuten tiedät, se kulttuurisen tuotteihin on jotain, jota parlamenttia kiinnostaa. Ja sitten halutaan ja kentäisi huomiota siihen, että kuulut tekijänoikeuksiin liitetään monia kysymyksiä, jotka tavasti liittyvät, rajat ylittävyys ei liikku pikemminkään kuluttajan no, to, oikeuksia, vaan lisensointipolitiikkaan, kuten brittikollega ja kriketti. Kriketti ei nyt ole varsinainen kulttuurituote, eikä siihen liity tekijänoikeuksia. Eikö rajoitettavista tapauksissa pitäisi puhua pikemminkin enemmän taloudellisen sestä näkökulmasta eurooppalaiset lisenssit ovat mahdollisia. Ja on sitten kaupallisia levittäjiä, jotka eivät vaan halua käyttää eurooppalaisia käyttölupia. Ja sitten me halusimme rohkaista tähän sieltävyyttä, kuten brittikollega, kun on hankittu oikeudet jossain maassa, että ne pitäisi voida käyttää tätä sisältää jossain toisessa maassa, talousosan toista. Sitten lopuksi kun nämä, että internetvälikädet lisääntyvät ja amerikkalaiset erityisesti ovat äh, kulttuurituotteissa keräävät paljon voittoa tästä välistä. Äh, tekijöiden oikeudet ovat vain tämän heikkoja. Haluaisitko avata e-kauppadirektiivin, joka liittyy siihen, miten näiden välikäsien pitäisi suhtautua taiteilijoiden korvauksiin. Pascal Ahemon. Kiitos teille Pascal. Ja dank. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Kun vastasitte ensimmäisiin kysymyksiin, niin sanoitte, että yritätte vastata yksinkertaisesti ja selkeästi, ettekä poiketa kysymyksistä, eli Minulla on oikeastaan yksi pieni kysymys tässä, ja olen esittänyt tämän myöskin muille tahoille, tahoille enkä ole koskaan saanut kunnollista vastausta. Eli jos nyt kysyn, onko teille kuluttajansuoja tärkeä asia, niin totta kai vastaatte kyllä. Ja jos kysyisin sitten taas, millä tavalla TTIP-neuvotteluissa kuluttajasuojaa täytyy turvata, niin sanoisin, että totta kai se täytyy turvata. Ja sitten nämä korkeat standardit, joita meillä on kuluttajasuojan osalta, niin tietysti sanotte, että niitäkin pitää suojella näissä neuvotteluissa, niin kuin kaikki muutkin, kun puhutaan TTIP-neuvotteluista. Mutta nyt voidaan huomata, että SETassa, mitä tulee alkuperämerkintöihin, ja Euroopassahan niitä on 1400, niin alkuperämerkinnöistä vain 145 on suojattu. Setasta on neuvoteltu, se on allekirjoitettu, ja 1400 1400 vai 145 saa tämän alkuperäsuojan. Eli tiestikö tämän? Ja toiseksi, miten te voitte sitten selittää tämän eurooppalaisille kuluttajille, joita haluatte suojata? Ja kolmanneksi, miten estätte sen, että tämä sama tapahtuu, kun TTIPistä neuvotellaan? Kiitos. Thank you. I'm going to... Kiitoksia. Minäkin itse kysyn muutaman lyhyen kysymyksen. Tässä vaiheessa kuulitte valiokunnan jäseniltä vahvoja näkemyksiä sen suunta, suhteen, että me haluamme täällä pitää huolen siitä, että kuluttajien ääni ei unohdu tänne käytäville ja puhumme myös siitä, miten sisämarkkinat saadaan toimimaan niin, että kuluttajat, yritykset voivat käydä kauppaa 28 valtion välillä. Meillä on hyvin tärkeää, että kuluttajien ääntä ei unohdeta. Haluamme varmistaa sen, että kuluttajien suoja ei vähene sisämarkkinoilla kuin mitä kotimaisilla markkinoilla on ollut, tai ettei tilanne olisi heikompi digitaalimarkkinoilla kuin tavallisilla markkinoilla. Kuinka varmistatte sen, että autatte meitä siinä, että kuluttajasuojaa ei käsitellä eri tavalla digitaalimaailmassa kuin perinteisessä maailmassa. Ja kuinka voidaan vakuuttaa kuluttajat siitä, että kun allekirjoitamme kauppasopimuksia, kuluttajien suoja ei sinnekään heikkene, koska se on aivan elintärkeää heille. Sitten toisekseen haluamme varmistaa, että komissio ja, ja nämä muut järjestöt todella asettavat kuluttajien äänen ensimmäiseksi. Voisitteko varmistaa sen, että sisäisissä komission kokouksissa komis, kuluttajien ääni vahvasti kuuluu. Me tulemme tukemaan teitä siinä. Voitteko te tukea meitä siinä, että meidän valiokuntamme ääni kuuluu ehdotuksessa, joita tulee, vaikka ne sitten menevätkin toiseen valiokuntaan. Haluamme olla mukana niin, että voimme varmistaa, ettei kuluttajia unohdeta. Sitten erityisiä kysymyksiä kuluttajaoikeudet digitaalimaailmassa. Ymmärrän täysin, että täällä on jotakin digitaalituotteita, joiden osalta kuluttajilla ei tällä hetkellä ole oikeuksia, ja tämä asia on hoidettava. Cecil ohjelmassa kuitenkin äh, jopa tietyt järjestöt eivät uskoneet, että kuluttajan suojelu, suojelu kunnossa. Kuluttajan suojaa direktiivien kyllä saatiin aikaan, mutta kului vuosia ennen kuin saatiin sopimus aikaan, niin mikä voi mielestäni odottaa nyt. Ehdotatteko, että ainakin alussa, alkuvaiheessa olisi tällainen mallisopimus niin, että saadaan nopeammin tuloksia samalla kun katsotaan vielä mitä, millä tavalla voitaisiin lainsäädännöllisiä ratkaisuja löytää. Minulle sopimusmallissa on se, tai mallisopimuksessa on se hyvä, että se on nopea tapa. Sitten TTIPistä, ISDSistä puhuittekin jo. Voisitteko avoimuuden kuluttajille, yleisöille ottaa aivan avainasemaan? Ihmiset haluavat nähdä sen kaikissa näissä sijoittaja välimiesmenettelyissä aina sanotaan, että nämä menettelyt käydään ovien, suljettujen ovien takana. Näin ei voisi olla, vaan tämä pitäisi olla avointa ja ihmisten ja kuluttajan olisi se tiedettävä. Sitten ehkä vähän hankala kysymys. Tätä valiokunta kiinnostaa paljon parempi sääntely, parempi täytäntöönpano myöskin. Ja haluaisimme osan kokouksen työstä pyhittää täytäntöpanolle. Voisitteko ehkä tuoda tänne komission asiantuntijoita, sihteeristön jäseniä, niin että voitaisiin seurata sitä, kuinka täytännöön pannaan esimerkiksi jotakin näitä ODR-asioita ennen kuin ne ovat aivan loppuvaiheessa, niin että voitaisiin valiokunnan kanssa niistä keskustella myös nämä kuluttajavaatimukset, pienet vaateet ja muut ja parempi täytäntöönpano. Ei teidän välttämättä itse tarvitse tulla, mutta voisitteko lähettää asiantuntijanne komissiosta, niin että voitaisiin käydä kaksisuuntaista vuoropuhelu näistä kuluttajien riita-asioista koskevista asioista. Kymmenen minuuttia voisin antaa teille. Sopiiko? Ollaan ehkä vähän myöhässä. Eh, Kiitoksia. Aloitan lopusta. Vastaan Fordin kysymykseen. Kuluttajapolitiikka liittyy luottamukseen ja oikeutettuihin odotuksiin. Ja mitä teemmekin, niin meidän täytyy olla varmoja, että me korostamme tuloksia. Meidän ei pidä säätää lakeja vain lainsäätämisen vuoksi, vaan koska tällaista jo tapahtuu hyvin paljon. Tietysti aina voidaan raportoida täytäntöönpanotasosta Euroopassa. Se on yksi asia. Mutta toinen asia on sitten miettiä uutta lainsäädäntöä. Sitä ennen meidän täytyy olla varmoja, mitä kuluttajakäyttäytyminen on ja millaisia ratkaisuja muut ihmiset ovat löytäneet. Maailmankauppajärjestöhän pitää kiinni tietyistä säännöistä sen suhteen, miten markkinat käyttäytyvät. Eli minä haluaisin saada aikaan lainsäädäntöä, joka pohjautuu hyville käytänteille ja joka ei estä kasvua, erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Ja sitten tämä valtavirtaistaminen kuluttajasuojan osalta, mukaan lukien kaikki politiikan alat, niin minun pääosastossani olemme asettaneet virkamiehiä vastaamaan valtavirtaistamisesta, ja he riskeeraavat oman asemansa, ja he sanovat, että mikään lainsäädäntö ei pääse karkaamaan näiltä kuluttajasuojakysymyksiltä. kysymyksiltä Eli me aina arvioimme suunniteltua lainsäädäntöä, esimerkiksi energiaunioni. Sefcovicin energiaunioni on hyvä esimerkki siitä, missä me toimimme kuluttajien hyväksi. Kuluttajasuojadirektiivistä. Kuten tiedätte, tarkistus on tulossa sen suhteen, miten lainsäädäntö toimii. Ja se on tulossa ensi vuonna. Ja sitten internetmyynnin sääntöjen harmonisoiminen saattaa myöskin seurata sitten samalla tiellä. Meillä on tiettyjä perussääntöjä, perusperiaatteita – mitä tulee sopimuksesta solmi, ennen, tietoa, joka annetaan ennen sopimuksen solmimista, mutta puutteita on sitten näissä korjaavissa toimissa. Eli mitä tehdään, jos jokin menee pieleen sopimuksessa. Ja siitä sitten tehdään uusi ehdotus. Se on yksi mahdollisuus. Tai sitten se voidaan tehdä tämänhetkisen lainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Minua on varoitettu. Olen valmis kuuntelemaan neuvojamme, mutta minua on varoitettu. Ja myöskin Koratsa Bild puhui siitä, kuinka kauan näihin asioihin menee. kestää kauan ennen kuin saamme lopulliset järjestelyt hoidettua. Ja jos avaamme tämän lainsäädännön, niin riskinä on, että kestää hyvin kauan saada se toimimaan. Jos me lähdemme tälle refit-tielle, ja jos tarkistamme tätä lainsäädäntöä ja korjaamme sitä, niin sitten yksi mahdollisuus on vapaaehtoinen järjestelmä, eli joka pohjautuu näille mallisopimuksille – ja siellä olisi sitten kuluttajasuojan perusperiaatteita. Ja tällaista voimme tarjota kauppiaille sähköisessä ympäristössä. He voisivat käyttää tällaista mallisopimusta. Ja silloin voidaan ilmoittaa kuluttajalle, että tähän sopimukseen liittyy tietynlaista oikeusvarmuutta. Se on eräänlainen leima tai sertifikaatti tämän myyjän osalta ja sitten kuluttaja tietää, että tiettyjä perussääntöjä tullaan noudattamaan. Se on ei-lainsäädännöllinen ratkaisu. Ja se vaatisi hyvin paljon viestintää. Mutta se on asia, joka meidän täytyy tehdä, jos lainsäädännön tuleminen kestää liian kauan. Se on suunnitelmamme tällä tavalla – me aiomme selvitä niistä ongelmista, joita meillä on. Toivottavasti kauppiat ymmärtävät, että tällä tavalla voidaan saada luottajien, kuluttajien luottamusta ei vain yhdessä jäsenvaltiossa, vaan kaikissa 88. Sitten mitä muita kysymyksiä tässä oli? Niin tiedän puheenjohtaja, että minulla ei ole paljon aikaa. Sukupuolikysymykset, epäreilu kilpailu, haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat, erityisesti lapset. Niin totta kai. Me katsomme nyt, millaista suojaa pitää antaa eri kuluttajaryhmille. Ja tämä tutkimus valmistuu huhtikuussa ja toimimme sitten sen mukaisesti. Meidän pitää nyt käynnistää tiedotuskampanjoita. En usko, että mitään lainsäädäntöä tulee, mutta mitä tulee harhaanjohtavaan mainontaan, niin ehkä siitä sitten tulee lainsäädäntöehdotus. Verkkovierailu. No tietysti olisi parasta, että mitään kustannuksia ei olisi koskaan. Se olisi ihanteellinen tilanne. Tietosuoja. Eli niin neuvostossa asiat suivat hyvin, ainakin edellisen kokouksen perusteella. Eli emme pelkästään me odottele uusia tietosuojasääntöjä. Tämä on osa kokonaispakettia, eli me haluamme saada takaisin kansalaisten luottamusta, mitä tulee sähköiseen kaupankäyntiin. Me odottelemme TTIP-neuvotteluita ja turvallisuuskysymyksissä. Sekin kuuluu minun salkkuuni. Niin sitten naiset. On hienoa, että naiset ovat tarttuneet sähköisen kaupankäynnin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tunnen Tsekin tasavallan parhaiten jäsenvaltioista ja voin kertoa, että kriisin myötä 80 prosenttia pienyrityksistä, jotka ovat käynnistäneet toiminnan, niin ne ovat naisten perustamia. Jokainen kriisi on mahdollisuus ja yksilön pitää sitten tarttua näihin tilan, tilaisuuksiin. Eikö minulta jotain nyt pois vielä? TTIP-neuvottelut, kaikkein korkeimmat standardit. No en nyt pysty täsmällisesti vastaamaan, mutta palaan tähän kysymykseen. Eli kyllä, minäkin olen poliitikko ja väistän nyt tätä kysymystä, mutta ei siksi, etten halua siihen vastata, vaan siksi, että minun täytyy nyt tarkistaa asia koska mieluummin puhun sitten faktoista. Mutta periaate, joka liittyy neuvotteluiden avoimuuteen, no Malmström, hän kyllä tietää. TTIP ei ole asia, josta voidaan neuvotella suljettujen ovien takana. Se näyttää hämäräperäiseltä, eikä se edistä tätä prosessia. Kaikki tietävät, näistä protesteista ja tyytymättömyydestä TTIP-neuvottelujen suhteen. Eli meidän täytyy toimia avoimesti näissä asioissa. Itse en ole neuvottelutiimissä, mutta olen kyllä sitten mukana, kun siellä puhutaan kuluttajasuojakysymyksistä. Sitten alueellisuus tekijänoikeuskysymyksissä – Niin, se tosiaan liittyy digitaalisiin sisämarkkinoihin, teolliset tekijänoikeudet, kuluttajasuoja, pakettien toimittaminen. Nämä ovat kolme internetin liittyvää kysymystä ja täytyy sanoa, että en pystynyt tähän kysymykseen vastaamaan, koska se ei varsinaisesti kuulu minun salkkuuni. Minun on ikävä nyt päättää tähän, kun joudun sanomaan, että en tiedä, mutta olen iloinen kuitenkin siitä, että otitte minut näin lämpimästi vastaan ja kommenteista olen kiitollinen. Odotan ilolla työtä kanssanne. Kiitoksia myöskin tästä innoituksesta, jota olen saanut tulevaan työhöni. Kiitos. The next item is an exchange of views on... Seuraava kohta on keskustelu Pascal Duranin aiheesta Euroopan strategisten investointien rahasto. Pascal, haluaisitko käyttää puheenvuoron? Jos näkisin sinut, niin olisi vielä parempi. Kiitoksia, hyvät rouvat. Merci infiniment, Vicky, à la fois. Kiitoksia, Vicky, tästä puheenvuorosta ja kiitoksia. Jopa vielä sain näköyhteydenkin, kuten nimi antaa ymmärtää, että tämä on keskustelu, eli pikemminkin kuuntelen, kun kerron itse. Haluaisin tähän alkuun sanoa, että mehän olemme tästä jo tietenkin keskustelleet varjoesittelijöiden kesken. Kyseessä on siis strategisten investointien rahasto, ESIR-rahasto. Ja uskallanpa sanoa, että kaiken kaikkiaan kannat ovat yhteisiä ja sopimukseen pitäisi päästä kyllä, ainakin se on minun tahtoni. Kyllä me varmaan päästään hyvin laajasti konsensusmieliseen tulokseen tässä. Ihan lyhyesti. Meidän lähtökohtamme on se, että investointeja toki Euroopassa tarvitaan, mutta investointeja ei pidä koittaa hankkeen millä tahansa tavalla ja mistä tahansa, joten on säilytettävä mahdollisimman laajasti tämä Horisontti 2020-ohjelma ja strategisten investointien rahasta pitäisi olla johdonmukaisia unionin tavoitteiden kanssa ja olemassa olevan lainsäädännön kanssa. Tästä varmasti olemme yhtä mieltä. Artikla 1.1. Halusin mainita mikro yritykset, osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt ja muut pekoyritysten lisäksi vähän laajennettaisiin kenttää. Sitten haluaisimme ottaa huomioon myös pitkäaikaiset sosiaaliset ja ympäristövaikutukset ja sitten pk-yritys tämä otettaisiin mukaan, kun kyseessä on alle 1500 työntekijän yritykset. Tästä käytiin pientä keskustelua. Ensin oli 3000 työntekijää ja laskemisen 1500 ja ettei tähän mitään epäselvyyttä jäisi, niin haluaisin sanoa, että ei tämä koski sitä, etteivätkö suuremmatkin yritykset voisi osallistua. Tietenkin yleisissä puitteissa voivat näin osallistua artikla 5.2 mukaisesti, mutta artiklassa 5.1 puhutaan pien, pk-yrityksistä ja 1500 työntekijää on luku, joka on EUn valtiontukisäännöksissä ja suuntaviivoissa, joilla pyritään siis edistämään pk-yritysten investointitarpeita, joten tämä vastauksena niille, jotka esittävät tämän kysymyksen, miksi tämä luku 1500 vastaus on siis, että pidetään kiinni unionin suuntaviivoista. Sitten artikla 5.2 muuten sisämarkkinoiden loppusaattaminen, digitaalisen sisämarkkinoiden kehittäminen, tässäkään on varmasti mitään ongelmia. Julkiset palvelut, eli olisi kehitettävä äh, kestäviä liikennettä ja, just, ja näitä julkaisia palveluja. Tämä kestävä tietenkin pannaan joka kohtaan, niin mistä ette varmaankin eh, eh. ylläty sitten sosiaalista ympäristö ja äh, äh, työllisyysvaikutukset ja on otettava mukaan myös paikallisviranomaiset näihin hankkeisiin. Tämäkin tuntuu meistä tärkeältä. Viranomaisten pitäisi mahdollisimman pitkälle pitää kiinni sosiaalista ympäristöä, kriteereistä, julkisissa hankinnoissa. Yritin nyt puhua mahdollisimman nopeasti ja näin kuroa vähän umpeen tätä myöhästymistä ja viivästystä, joka meillä tässä on. Määräajoista huomenna uusi tapaaminen varjoesittelijöiden kanssa kello 13. Keskustelemme kompromisseista ja äänestämme ensi tiistaina Eli tämä menee aika reippaalla vauhdilla, varsin kiireinen juttu. Toivon, että saamme kompromissit nopeasti valmiiksi. Eva Panova. Thank you, Chair. I would like to thank the... Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää Stefanetsen varjoesittelijän puolesta, joka pitää komission ehdotusta tervetulleena. Asetuksen pitäisi tukea investointeja, mahdollistaa rahoitus yritykselle. Herra Stefanis pitää myötäisenä, että keskitytään pk-yrityksiin, koska niillä on avainrooli EUn taloudessa, joka on yksi suurimpia työpaikkoja luoja. Siksi ne pitäisi olla tämän ehdotuksen alla tarjotun tuen päähyödyn saajia. En ehdottaa myös lisäyksiä artikla 5.2, mitä mainitsit, jotta sen huomioon sisämarkkinoiden kehittäminen erityisesti digitaaliset sisämarkkinat ja digitaalinen infrastruktuuri. Ja tässä suhteessa EPP arvostaisi viittauksia EUn sisämarkkinoiden kehittämiseen ja puiteehtoja tämän asetuksen saavuttamiseksi ja viittauksia Euroopan teollisuus voiman kasvattamiseen ja tuottavuuden lisäämiseen. Viittaukset digitaalisiin sisämarkkinoihin ja digitaaliseen infrastruktuuriin on erittäin tärkeää, koska tällä pyritään digitaalisten sisämarkkinoiden yhteyksien luomista voimme olla kasvua, innovointia, laadukkaampia työpaikkoja uudelle nuorelle sukupolvelle. sen infrastruktuurin kehittäminen on tärkeää, tärkeä ennakkoehto tietopohjaiseen osallistuvan yhteiskunnan luomisessa. Pitää myös painottaa tietty sisäalueen piirteitä, jossa on eniten potentiaalia kasvua ja työpaikkoja varten, mutta on myös järkevää ja joustavuutta niin, että muiden alueiden toimivat ohjelmat ovat oikeutettuja rahoitukseen niin kauan kun ne ovat EU-politiikan tavoitteiden mukaisia. Omasta mielestäni on tärkeää, että tämä täydentää muita välineitä ja että tällä on tasapainotettu investointivaikutus kautta EUn, eikä pidä heikentää EUn kohesiotavoitteita. tavoitteita. Täytyy myös tunnustaa, että tiettyjen jäsenmarkkinoiden, pääomamarkkinoiden kehittymättömyys haittaa direktiivin yleisten tavoitteiden saavuttamista, minkä vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että laadukasta teknistä apua tarvitaan kentällä hajauttamalla neuvonta, neuvontaa. Ryhmämme pitää tavoitteita sisämarkkinoiden laajentamista ja pk-yritysten kilpailukykyä. Ne ovat tärkeitä. Mutta ryhmät ovat tehneet hyviä ehdotuksia, joita tuemme, mutta emme voi kannattaa tarkistuksia, jotka vievät tekevät päätöksenteosta ja hallinnasta monimutkaisempaa ja poliittisempaa. Eli tarkistukset 58 ja 27 ja toteamme, että artiklaa 18.19 ne pitäisi poistaa. Jos vaihtoehtoista rahoitusta ei löydy, täytyy myös muistaa, investoijat kaipaavat ennustettavuutta. Muuten investointisuunnitelma ei saa yksityisiä investointeja liikkeelle. Tässä pääkortit, jotka varjoesittelijä halusi ottaa esille ja välittää minun kauttani. Sergio Coferati. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Deantin nimissä, joka on nyt matkoilla. Hän on matkalla Panamaan. Sielläkin on ongelmia, jotka liittyvät kuluttajakysymyksiin. Kerromme niistä sitten myöhemmin. Eli minä voisin nyt vahvistaa, mikä on sosialistien kanta. Mehän halusimme tällaisen investointisuunnitelman, koska Euroopan tulevaisuus on myönteistä ainoastaan, jos yksittäisten jäsenvaltioiden talous lähtee kasvuun. Näinhän ei nyt ole käynyt viime vuosina. Meidän täytyy siis ponnistella erityisesti ja hyödyntää resursseja ja meidän täytyy katsoa, mihin investointeja kannattaa tehdä. Siksi tämä rahasto pitää nopeasti saada käyttöön, ei ole aikaa hukattavana. Meillä on nyt suuria ongelmia tietyillä alueilla ja siellä tilanne nyt pahenee huomattavasti kun ajatellaan miljoonien ihmisten elämänlaatua. Meidän täytyy toimia nopeasti ja meidän täytyy yhdessä katsoa, että asia etenee pikaisesti ja myöskin sitten rahaston rakenteen pitää olla riittävän joustava, jotta emme sitten joudu kärsimään liiallisesta byrokratiasta. Eli jos sen käyttö viivästyy, niin silloin myöskin nämä myönteiset vaikutukset viivästyvät. Meidän täytyy vielä huolellisesti tarkastella alueita, joissa eniten on kärsitty kriisistä. Ja nehän on helppo nähdä, mutta ehkä niitä pitäisi käsitellä painopistealueina. Koko Eurooppa ei ole mitenkään homogeeninen. Meillähän on eroja, joita ei välttämättä pintapuolisella tarkastelulla huomaa. Ja sitten on alue, aloja, joissa on hyvin paljon potentiaalia erityisesti niitä, joissa on paljon innovatiivisuutta. En nyt usko, että tästä koituu ainoastaan välittömiä vaikutuksia, mitä tulee vaurauden luomiseen ja työpaikkoihin, mutta meidän täytyy lisätä innovaatiota sillä tavalla, että eurooppalainen tuotanto alkaisi jälleen olla kilpailukykyistä kansainvälisillä markkinoilla. Meille tämä nyt on tärkeintä tässä keskustelussa, jota on käyty esittelijän kanssa, ja haluaisin kiittää häntä tästä tehdystä työstä. Ja toteaisin, että varjoesittelijöiden kokouksissa tulevina päivinä käsittelemme vielä näitä asioita. Meidän täytyy puhua näistä kynnysarvoista 3000 työntekijää per yritys. me emme nyt ideologisesti halua sulkea mitään pois. Meidän täytyy miettiä, mikä olisi se paras toimintatapa, koska meidän täytyy keskittyä tuotanto Euroopassa sekä palvelujen ja hyödykkeiden tuotantoon ja pk-yrityksiin. 1500 tai 3000, ne ovat suuryritysten kynnyksiä. Ja tämä saattaa liittyä erilaisiin rakenteisiin tuotannossa eri alueilla, ja meidän täytyy valita homogeenisia ratkaisuja. Meidän täytyy tarkastella jokaista aluetta Euroopassa niin, ettei kukaan jää suljetuksi pois, tai ettei näitä toimia rajoiteta turhalla tavalla. Meidän täytyy katsoa, mikä on paras toimintatapa jossain tietyssä maassa tai tietyllä alueella. Sitten jotkut asiat ovat erityisen tärkeitä sd ryhmälle Yhdestä jo puhuin. Eli meidän täytyy katsoa, millä aloilla on eniten innovaatiota, eli mitkä alat voivat luoda myönteisiä vaikutuksia. Ja sitten meidän täytyy kiinnittää huomiota myöskin yksityisen ja julkisen sektorin väliseen suhteeseen. Julkinen taas taho on tärkeää, jos se pystyy saamaan investointia yksityiseltä puolelta. Komission arvioissa on kyllä selkeästi liioitteluja. Se, että yksityisiä investointeja voitaisiin saada näin paljon, niin ei minusta vaikuta kovin uskottavalta. Eli meidän täytyy keskittyä niihin aloihin, jotka konkreettisesti voivat tuottaa hyviä vaikutuksia. Kiitokset vielä esittelijälle hänen tekemästään työstä. Ja voin vahvistaa hänelle, että haluamme tehdä yhteistyötä, jotta pääsemme hyvään lopputulokseen sovitussa aikataulussa. Ja toivottavasti saamme mahdollisimman laajan konsensuksen tämän taakse. Kiitos. Um, thank you, and I'm shadowing. Kiitoksia. Minä toimin ECR-ryhmän varjoesittelijänä. Tässä haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän varmistaa sen, että tämä on hyvin selkeästi kohdennettu mietintö niin, että IMKon takalausunto niin, että varmistetaan se, että IMKon ääni mietinnössä kuuluu. Tällä on arkaluontoisia asioita, jotka ovat valiokunnan toimivaltuuksiin kuuluvia. Ja on hyvin selvää, että liikennevaliokunnalla on valtuuksia silloin, kun sana liikenne on erityisesti mainittu ja kulttuurivaliokunta taas silloin, kun kulttuuri ja koulutus erityisesti mainitaan. ITRE valiokunta taas selkeästi katsovat näitä asioita. Sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunnan valtuudet ovat joskus hieman kaiken kattavampia kuin nämä muut Meille annettiin hyvin täsmällisesti valtuuksia artiklassa 5.2 ja sitten artiklassa 1 määriteltiin rahaston tavoitteet. Ja kun tässä puhutaan muista artikloista, joissa meillä ei ole toimivaltuuksia, niin olemme vähän huolissani, vaikka täällä on toki tarkistuksia, joita jäsenet ovat jättäneet, niin niin, niissä on toki hyvät aikomukset takana aivan varmasti, mutta voi olla, että ne heikentävät äänemme kuulumista kaiken kaikkiaan. Haluaisin erityisesti kiittää esittelijää siitä, että hänellä tässä ensimmäisessä tarkistuksessa todetaan, että esirin itsensä on pidettävä kiinni EUn sisämarkkinalainsäädännöstä, eikä sitä pitäisi vääristellä eikä muuten muotoilla, olin hyvin äh, huolissani siitä, että saadaan aikaan yhtenäistä kilpailuolosuhteista, siis meillä kilpailusäädäntöä, siksi poikkeukset on tarkkaan mietitty. Kiitoksia, että näistä, näihin sä toit selvyyttä tarkistuksissa ja varmistit, että, että varat sijoitetaan aina syrjimättömällä tavalla, koska muussa tapauksessa se saattaisi haitata välineen käyttöä. Haluaisin kiittää myös siitä, että kun, kun rahat tulevat muualta unionin budjetista, että varmistetaan sitä, että verrataan samankaltaisia asioita keskenään niin, että ei oteta sitten varoja unionin budjettista, joilla alun perin ei missään tapauksessa olisi rahoitettu investointeja, koska ne ovat niin kaukana tätä kenttää. ja että ne nyt sitten otettaisinkin tuonne ESIR ESIR-ämpäriin, josta sitten näitä rahoitettaisiin. Kiitoksia tämän suuntaisista tarkistuksista. ESIR, on niin, no tämä on tietenkin, tämä ESIR-rahasto on toki väliaikainen, mutta se on toimiva ratkaisu, koska sen on se on tarkoitettu strategisia investointeja varten niin, että saataisiin todella potkua investoinnille Euroopassa. Niiden osalta ollaan jääty niin paljon jälkeen nyt tämän kriisin aikana. Ja tästä syystä ryhmänä haluamme ECR-ryhmänä varmistaa sen, että, että tällä ei kuitenkaan vahingoiteta monivuotista rahoitussuunnitelmaa, vaan on varmistettava se, että nämä kasvo- ja investoinnit ja yksityisen sektorin investoinnit säilyvät muualla. Samoin no, julkisen talouden hallinto säilyy kasvun tukemiseksi. On tärkeää, että ESIR ei aiheuta vääristymiä ja että hankevalinta tehdään riippumattomalla tavalla asiantuntijoiden taholta. Jos esiriä lähdetään politisoimaan, niin vaarana on, että sijoittajat itse pelotetaan pois. Tästä syystä olemme tehneet tarkistuksia näistä, näistä hankevalinnoista niin, että huomioidaan kriteerin erityisesti taloudellinen liikelpoisuus on muun tyyppisiä hankkeita, joita, jotka eivät välttämättä tätä kriteeriä sitten täytä. Ne voidaan rahoittaa muualta. On hyvin tärkeää antaa sijoittajille luottamusta. Ja että sijoittavat voivat luottaa, niin heidän on uskottava sijoituksen. Täällä on jotakin tarkistuksia, joita on tehneet MEPI tähän lausuntoon. Ja muualla on, osat, on ehdotettu, että EUn omasta budjettista pitäisi ottaa hyvin rajoitetusti varoja käyttöön Tämä taas vaarantaa, että Esir itse jäisi vaille riittäviä varoja ja, ja nakertaisi uskottavuutta koko tältä välineeltä. Siksi en usko, että tämä on oikea tieteenpäin. Jos haluamme Esir toimeen, niin kyllä meidän on ymmärrettävä, että kyllä rahaa on tarvittava myös osittain EUn omasta budjetista. Minä olen tehnyt tarkistuksia, jotka vähän täsmentävät tätä vielä. Ja niissä todetaan, että jos tutkimusbudjetista tulee varoja, niin niiden ei pitäisi tulla perustieteestä, perustutkimuksesta, e, varhaisen vaiheen tutkimuksesta, mutta mahdollisesti sen tyyppisestä tieteestä ja tutkimuksesta, jossa on jo olemassa yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta esimerkiksi. Näin yritetään vähän rakentaa siltaa tähän ongelmaan. Selvästikin haluamme, että tutkimukseen ja tieteeseen menisi lisää varoja ja invest- infrastruktuuriinvestoihin myös. Lisävaroja halutaan myös digitaalisten sisämarkkinoiden infrastruktuurien rakentamiseen. Ja tämähän toivottavasti onnistuu esirin vivutuksen kautta, mutta kyllä meidän on vertailtava tässä nyt vertailtavia keskenään. Kiitoksia tästä ja kiitoksia rohkaisusta keskittyä olennaisempien näissä tarkistuksissa. En tarkoita, että täällä olisi jotakin huonoja tarkistuksia, vaan, vaan on tarkistuksia, jotka saattavat hieman vesittää valiokuntana lähettämämme viestiä. Sitten Tony G. Thank you, report. Kiitos esittelijälle. EPSI saattaa parantaa investointiympäristöä, mutta täytyy valiokunnassa taata, että saamme tuoretta pääomaa. Tämän avainkysymys. kysymys tässä ei nyt näin paljon rahaa. Tämä vipuvaikutus on iso, mikä on mukavaa, mutta voin taata teille, että yksityistä investointia ei saada sen takia, että velkavipu on iso, vaan ne haluavat rakenneuudistuksia. Jos me voimme saada jäsenvaltioita, te, niitä tekevät rakenneuudistuksia tai te jäsenvaltioita, jotka ovat sitoutuneet ja ovat tehneet uudistuksia, Osa valtio on kulkenut tätä tietä ja minusta niillä pitäisi olla prioriteetti investoinnille. Ei kannata sijoittaa hyvää rahaa, heittää huo- hyvää rahaa huonon rahan perään. Ei sitä tapahdu. Meidän pitää tukea edistyksellisiä jäsen, jäsenmaita, jotka etenevät meitä älykkäämmin. Me liitämme rakenneraha uudistuksia tähän sitä enemmän – yksityistä rahaa tulee. Tämä on win-win tilanne ja tämä motivoi jäsenvaltioita uudistamaan. Tarkistuksissa olen keskittynyt IMKON ää, toimivallan puitteissa. Tarkistukseni liittyvät kohti 1 vai 5, mutta minulla on voimakkaita näkemyksiä tämän rahaston hallintaan liittyen on erittäin tärkeää taata päätöksentekoprosessin itsenäisyys tämä itsenäinen investointikomitea ja hallintoelin. Varten tarkoittaa tämä transparenttia. Ja jos me haluamme investointeja ja haluamme korkean vipuvaikutuksemme, me tarvitsemme voimakkaan komitean. Sellaisiahan investointimarkkinat luottavat. Me tarvitsemme investointimaailman ihmisiä, jotka voivat auttaa Eurooppaa. Sillä tämä rahasto voi toimia. Minun tarkistukset artiklan 1 on tehty siltä pohjalta, että parlamentti ja neuvosto lainsäädännön yhteislainsäätön arvioivat komission ja Euroopan investointipankin sopimusta ennen kuin sopimus astuu voimaan. Ja EFSin pitäisi täydentää olemassa olevia EU-ohjelmia. Ja, ja, ja projektilla vielä korkeampi riski korkeampi riski. Täytyy tässä olla välkkyä sen suhteen, miten korkeampi riski arvioida. Korkeampi riski aina merkitsee korkeampaa tuottoa. Enpä usko, että saamme yksityistä rahaa 2 prosentin tuotolla. Korkeampi riski ja 10 prosenttia plus. Kun korkea riski mainitaan, ja tämä mainittu usein, niin täytyy pitää mielessä, että Yksityiset pääomasijoittajat haluavat paljon korkeampaa tuottoa. Minusta yksin pitäisi rahoittaa myös energiajärjestelmien synkronisointi ja integroidut energiajärjestelmät ovat minun mielestä yksi EUn prioriteetteja. Ja se pitäisi ottaa tähän mukaan. Nyt niin saisimme lisää suuntaa ja tulta purjeisiin. Voimme saada paljon säästöjä ja tehokkuusvaikutuksia synkronimoimalla energiamarkkinoita. Totta kai digimarkkinat ja markkinat ovat hyviä setuksia joissa on paljon järkeä. Tässä on pääkommentit ja mielelläni keskustelen asiasta lisää pari asettelijoiden esittelijän kanssa huomenna. Dennis de Jong. Dennis de Jong. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kiitollinen myös siitä, mitä juuri sanoitte. Eli, sanoit, eli omat tarkistukseni. Ensinnäkin en yrittänyt käynnistää mitään perustavanlaatuista keskustelua siitä, onko tämä hyvä väline vai mielestäni on outoa, että jäsenvaltiot eivät voi tehdä tätä säästötoimista, mutta jos maksaa rahastoon Euroopan tasolla, niin sitten nämä säästösäännöt eivät enää olekaan voimassa. Eli se voidaan pitää budjetin alijäämän ulkopuolella. Eli miksei voi kansallisia investointeja laskea pois tästä alijäämästä. Siinä voitaisiin käyttää samoja perusteita. Mutta en nyt tästä tehnyt mitään tarkistuksia. Ja toinen asia, jota en ottanut esiin tarkistuksessa, on se, olen talousarvion valvontavaliokunnassa varjoesittelijänä. Eli me olemme saaneet hyvin kriittisiä tietoja tilintarkastustuomioistuimesta. Ei voi olla niin, että nyt rahoitetaan yksityisen, yksityisiä riskejä julkisilla varoilla ja sitten edut menevät yksityisellä sektorilla. Ja jos tulee taas sinne tappioita, niin sitten me maksamme ne veromaksajina. Tämä on nyt aika merkillinen seikka tässä mekanismissa. Tästä nyt puhutaan vielä valiokunnassa. Enkä ole tehnyt tästä mitään tarkistusta, mutta halusin vain korostaa, että tässä on suuria kysymyksiä, joita ei voida käsitellä tässä lausunnossa. Mutta kaksi asiaa ja yksi huomio. Ensinnäkin olin iloinen EPP-lähestymistapaan PK-yritysten osalta – itse olen tästä myöskin tehnyt tarkistuksen, eli PK-yritysten pitäisi ensisijaisesti olla edun saajia tässä investointisuunnitelmassa. Ja toivottavasti voimme ilmaista tämän. Olemme tehneet tässä valiokunnassa paljon PK-yritysten hyväksi ja tämä kuuluu meidän toiminta-alaamme. Ja toiseksi avoimuus. No, tästä puhuttiin hallituksen osalta ja Aldes, Aldessa, mutta myöskin mitä tulee Euroopan investointipankkiin – meidän täytyy todella korostaa avoimuutta. Meidän täytyy saada vastennetta rahalle, eikä pidä käynnistää huonoja hankkeita. Meillä pitää olla niistä hyvä käsitys. Ja sitten Euroopan investointipankki. No yhä useammassa valiokunnassa tästä keskustellaan ja siihen pitää keskittyä. Ja lopuksi olin huolissani siitä, että innovaatiovarojen osalta rahoja täytyy saada, koska innovaatio on erittäin tärkeää myöskin sisämarkkinoilla. Eli olen hyvin pitkälti samaa mieltä kanssasi, Viki. Eli tässä täytyy olla tällainen yhteensopivuus, ja jos sellaista ei ole, niin silloin me joudumme kärsimään innovaation osalta. Kiitos. Anybody else like to speak? Haluaako joku vielä puheenvuoron? Arvo Kallas. Thank you. Um, I would, I would... Haluaisin tukea Antona sanoi. EFSI. Oikean sadatnan kanssa voi hyvinkin houkutella yksityisiä sijoituksia infrastruktuuriprojekteille. Ja on paljon projekteja, joilla liittyy pitkäaikavälin riskejä ja ne eivät onnistu saamaan investointeja, mutta ne ovat kuitenkin taloudellisesti kannattavia. Laajakaista on hyvä esimerkki tästä. On tärkeää myös, että EFSI keskittyy strategisiin investointeihin, jos haluamme lisätä rahoituksen kerrannaisvaikutuksia. No, Antonas totesi tästä jo johtojärjestelmästä – eturistiriitojen vuoksi päätöksenteon vastuullisuus ja transparenssi on tärkeää. Ja samoin investointikomitean tapauksessa tämä pitää antaa luottamusta. Ja mitä uusyrityksiin tulee, on tärkeää muistaa, että innovaavien yritysten erityis, yrityksillä on erityisrahoitusvaatimuksia. Ja vaatimukset muuttuvat yrityksen kehitysvaiheen mukana meidän täytyy myös muuttaa ajattelua sen suhteen, mitä me haluamme määritellä menestykseen. Meidän täytyy siirtyä riskikulttuuriin. Uusi yritykset saattavat epäonnistua monta kertaa ennen kuin onnistuvat. Meidän täytyy antaa niiden epäonnistua ja yrittää uudestaan. Se ei ole osa tätä mietintöä, mutta se on tämä yleiskommentti, joka täytyy pitää mielessä. I know that the commission has been listening. Tiedän, että komissio on tarkkaan kuunnellut keskustelua. Haluaisitteko aivan lyhyen kommentin, yksi minuutti, ennen kuin annan takaisin valmistelijalle? Yes, uh, thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Onneksi suurin osa näistä asioista, jotka olisin halunnut mainita, on jo täällä mainittu eri ryhmien taholta. Haluaisin kiittää varjo, äh, ja varjovalmistelijoita muita työntekijöitä. Tietenkin olemme tarkkaan kuunnelleet tätä keskustelua ja havainneet myös joitakin mielipideeroja eri ryhmien välillä. Erityisen tärkeitä kohtia meille voisin tässä mainita nopeasti ja pyrin sitten hahmottelemaan ja kertomaan, miksi niitä pidämme erityisen tärkeinä. Ensinnäkin tietenkin olemme erittäin kiitollisia siitä, että Aivan kuten SND-ryhmän jäsen täällä totesi, että tämä kiireen tuntu on täällä nyt yhteisesti jaettu. Kaikki olemme tästä yhtä mieltä, nopeasti olisi päästävä eteenpäin ja olemme myös samalla tavalla analysoineet tilanne, että me tarvitsemme kiireellisesti sijoituksia, tarvitsemme kiireellisesti työpaikkoja Euroopan unioniin yleisesti ottaen. Ja meidän on tehtävä jotakin nopeasti ja meidän on tehtävä jotain merkityksellistä myös näiden volyymien kanssa. Juuri tästä syystä johtuen tämä, tämä esirehdotus, lainsäädäntöehdotus on sellainen, jonka keskeinen tavoite on luoda todella tällainen uusia investointeja 315 miljardin edestä tulevien viiden vuoden aikana ja helpottaa sitten työpaikkojen luomista näiden investointien mukaan. Ja, ja, ja tietenkin tavoitteena on toimia mahdollisimman nopeasti joka vuosi, jona työpaikkoja ei saada perustettua, on meille epäonnistuminen. Tästä syystä johtuen olemme sitä mieltä, että, että lainsäädäntöprosessissa pitkittyminen ja täytäntöönpanossa – asioiden pitkittyminen olisi aina vältettävä. Tästä syystä olemme ehdottaneet hyvin virtaviivasta menettelyä. Olemme ehdottaneet myös hyvin ohutta päätöksentekorakennetta. Ja meillä on äärimmäisen tärkeää, että... No niin, joo, ha, aika taitaa olla lopussa. Aivan lyhyesti vielä vedän tämän yhteen. Tarvitaan nopeaa ja joustavaa menettelyä niin että voisimme mahdollisimman pian saada yksityistä pääomaa liikkeelle EIPnkin kautta ja olisi välitettävä raskaita prosesseja tämän direktiivin täytäntöönpanossa. On tietenkin selvää, että kun täällä on julkista rahaa, niin tiettyjä sääntöjä on täytäntöönpantavan liittyen EUn politiikkaan ja myös liittyen tähän täydentävyyteen onhan turha tuhlata rahoja hankkeisiin, jotka olisi tapahtuneet muutenkin. Kuitenkin on tärkeää, että hankkeen valinta tehdään mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Ja vielä yksi nopea lyhyt huomautus, joka koskee sitä, että täällä on tarkistuksia tullut koskien sitä, mistä rahojen pitäisi tulla. Ymmärrämme täysin tämän logiikan, että, että leikataan siltä, missä ollaan pidemmällä markkinoiden osalta menossa. Kun katsotaan näitä ehdotuksia, niin näin oikeastaan onkin. Eli ohjelmat, jotka ovat Horisontti 2020 ohjelmassa, jotka ovat kauempana tuolla markkinoilla, niin että sieltä sitten ei nyt leikattaisi, vaan taikka näistä hankkeista ei, ei niin kannata sijoittaa varoja uudelleen. Puhutaan vain 1,7 prosentista ja tähän haluaisin päättää puheenvuoron. Pascal, would you like to make... Ben, très, très rapidement. Merci Vicky. Juste pour me... Niin, ihan lyhyesti Vicky. Olen iloinen siitä, että tein tämän lausunnon tässä valiokunnassa, enkä muissa valiokunnissa. Mehän olemme päättäneet nyt keskittyä nimenomaan tässä valiokunnassa tähän työhön, eli tämä yksinkertaistaa mietintöä. Eli kun De Jong esitti kysymyksiä näistä investoinneista ja säästötoimista, niin ymmärrän kyllä, että olisimme käsitelleet tätä hyvin pitkään, koska nämä ovat todellisia ongelmia. Eli olin vain iloinen nyt tämän työn laadusta ja siitä, että olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy suojella pk-yrityksiä, meidän täytyy auttaa niitä. Komissio on sanonut, että tämä on erittäin tärkeää ja että on myöskin hyvin keskeistä muistaa 27 miljoonaa työtöntä EU:ssa ja PK-yritykset yrittävät toimia budjettiensa puitteissa ja he tietävät nämä ongelmat hyvin. Ja jos tällä avulla pystymme edistämään asiaa, niin hyvä niin. Merci beaucoup. Thank you. Kiitoksia. Muita asioita on tähän kokoukseen ei ole. Kiitoksia avustanne, kiitoksia kaikille, jotka tulivat tänne paikkaamaan kollegoita tällä viikolla. Seuraava kokouksemme on, onko se nyt maanantaina vai tiistaina? 24. päivä maaliskuuta kello 15. Kiitoksia kaikille. Ja nyt menemme riippaasti koordinaattoreiden kokoukseen.